tätä pyyntöä ja ehdottaa, että yksimielisesti, että edustajat Rouva Justina Vitkauskaite 21.11. lukien ja Rouva Monika Panaitova 6.12.2012 lukien eh, ovat, tai että heidän mandaattinsa on vahvistettu. Ehdotan, että nämä mandaatit vahvistetaan ja sitten